ja josta olisi vielä, eh, johon olisi vielä enemmänkin kiinnitettävä huomiota, että tässä parlamentilla on erittäin tärkeä rooli. Kiitoksia paljon. Oikein paljon kiitoksia. Yksi päätöslauselman esitys on jätetty. Huomenna kello 11.30 toimitetaan äänestys. Keskusteluaiheesta päättyy tähän. Lyhyt ilmoitus järjestäytyneen rikollisuuden erityisvaliokunnan kokoonpanoon. Meidän nettisivultamme tiedot löytyvät. Tarkistusten jättäminen, jättämisen aika raja päättyy huomenna kello yhdeksän. Ja näin siirrymme seuraavaan aiheeseen.